el señor presidente. Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Hyvää iltapäivää, arvoisat parlamentin jäsenet, rouva komission jäsen, herra ministeri. Voimme nyt jälleen aloittaa täysistunnon. Eilisen istunnon pöytäkirjat ovat nyt saatavilla. Onko teillä mitään kommentoitavaa eilisiin pöytäkirjoihin? Ilmeisestikään ei ole kommentoitavaa, joten eilisen pöytäkirjat on näin ollen hyväksytty ja voimme siirtyä ensimmäiseen asiaan iltapäivän estysistalla. Kyseessä on komission ja neuvoston julkilausuma Romanian poliittisesta tilanteesta. Minun on suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi eräs koneasin, joka on Romanian parlamentin puhemies. Herra Ranslova niin ikään on paikan päällä. Hän on puolestaan Romanian parlamentaarisesta suhteista vastaava ministeri. Tervetuloa arvovaltaisille vieraille ensinnäkin. Nähdäkseni teidän läsnäolonne on osoitus siitä, miten merkittävästä keskustelusta nyt on kyse. Pidemmittä puhetta puheenvuoron saa nyt herra Mavri Janis, joka puhuu neuvoston nimissä Romanian poliittisesta tilanteesta. Tässä yhteydessä, herra Mavro Jänis, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella teitä henkilökohtaisesti niin ikään Kyprosta yleisemmin ottaen puheenjohtajamaana siitä,